ja naapurustosta sekä idästä että etelästä ja vastuullista politiikkaa ei ainoastaan tunteiden pohjalta, vaikkakin tunteet olisivatkin humanitaarisia. Grazie, onorevoli kollegi. Kiitoksia edustajat. Koska olemme kovasti myöhässä, niin ilmoitan, että tämä on viimeinen sininen kortti, jonka myönnän, koska meillä ei ole aikaa pitkittää tätä keskustelua enää. Meille on kerrottu, että Marokon, kuning, äh, Marokon edustajan huoneen edustaja on luvassa tänne paikalle seuraamaan istustoa, istuntoa. Me toivotamme hänet tervetulleeksi ja toivomme, että hänen vierailunsa olisi tuloksellinen ja miellyttävä. Tänne Strasbourgiin kovasti paljon tervetuloa. La parola alun...